Si vous vouliez bien gagner vos places, s'il vous plaît. Jospa nyt nämä viimeisetkin salissa olevat voisivat istua alas. Jotta ainakin tulisi sellainen vaikutelma, että jatkamme kokoustyöskentelyä. Siinä minä ehdotan teille nyt lausuntoa. Minä olen kertonut, että budjettivaliokunta pyytää afettia ja KONT-valiokuntia, jotka ovat tässä toimivaltaisia sisällyttämään ehdotuksemme meidän päätöslausehdotuksemme heidän päätöslauses, ehdotukset. Eli voisin ensin todeta, että seuraavaa. Jos ajattelemme koko maapalloa, olosuhteita, poliittista kehitystä, on ihan aihe ajatella, että tulossa on syvältäkäypiä muutoksia, koskee, joka koskee NATOa ja amerikkalaisten tahtoa mm, puuttua asioiden kulkuun niin laajalta kuin Yhdysvallat on voinut tähän mennessä tehdä. On siis ehdottoman kiireellistä lähteä muodostamaan todellista eurooppalaista puolustusunionia olen, minä olen sitä mieltä, että meidän rahoitukselliset resurssit ovat avainelementti. Ja jos me eh, ryhtyisimme nyt käyttämään keskinäistämismekanismeja, eh, Eli siis laitetaan mekanismit yhteiseen pakettiin, kun on kyse puolustuksesta ja jaamme kulut. Silloin tässä olisi ihan, se olisi ihan hyödyllistä, kun me ajattelemme Euroopan kustannuksia puolustuksessa ja ja turvallisuudessa on 26 miljardia per vuosi. Siinä on kyse ylikapasiteettisista päällekkäisyyksistä ja niistä hankaluuksista, joita julkisten markkinoiden, julkisten kilpailujen toiminta on ehdotto, merkinnyt meille. Eli EU voisi budjettiinsa välityksellä lähettää vahvan viestin kohesiosta ja solidaarisuudesta ja sillä tavalla voisimme vahvostaa valvontaa, joka olisi paljon avoimempaa, kun on kyse rahoituksesta. Lyhyellä aikavälillä seuraavat vaiheet olisivat tärkeitä, eli tarkistamme ja laajennamme Atena-mekanismia, jossa on kyse vastuiden jakamisesta, eli meillä oli, anteeksi, rahoitusten jakaminen, eli meillä olisi suurempi rahoitus EUn tehtävää ajatellen. Myös perustettaisiin jäsennelty pysyvä yhteistyö PESCO, ja käynnistäisimme se, mikä on artiklassa 41 kappaleessa kolme mainittu EUn perussopimuksessa. Eli budjetin eh, Euroopan eh, puolustusvirastoon käytettäisivät varat eh, otettaisiin käyttöön ja voitaisiin myös lähteä tutkimaan yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan valmistelevia toimia. Voitaisiin lähteä tutkimaan niiden mahdollisuuksia. Se tarkoittaisi 80 miljoonaa budjetissa. Me olemme äänestäneet jo ensimmäisestä osasta olisi 25 miljoonaa. Ja toivottavaksi, että jäsenvaltiot löytäisivät nopeasti ja helposti keinon avaimen siihen, miten näitä määrärahoja käytettäisiin. Ja sitten pidemmällä aikavälillä EU on suunnitellut yhteistä budjettia, jonka tarkoituksena on rahoittaa nimenomaan eh, EUn integroidut sotilasvoimat ja sen, eh, sen ytimen. Myöskin meillä EUlla olisi oma oh-, ohjelma, oma kalustus ja laitteisto varustamamme olisi jossain kyse yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta ja me odotamme suurella mielenkiinnolla Euroopan puolustusrahaston esitystä komission taholta ja ö, eh, tämä pitäisi rahoittaa uusilla määrärahoilla, lisämäärärahoilla. Edustaja Donjon on täällä paikalla ja voin antaa hänelle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä lausunnosta. Te hyvin kerroitte näistä suurista linjauksista ja voin todeta, että valitettavasti, että kansa, kansainväliset toimet ovat vaikuttaneet tähän niin nyt sitten Euroopan unionin jäsenvaltiot ja EU pohtii vakavammin sitä vastuuta, joka meillä on Euroopassa, jotta voimme taata oman turvallisuutemme ja että me ole aina muista vastuussa. Ja tämä lausunto, niin siihen mielestäni niin ottaisin tuohon autonomisen strategian mukaan, joka kuuluu tähän yhteiseen toimeen ja on myöskin neuvoston tekstissä mukana. Tämä on mielestäni tärkeä ja se on nyt otettu takaisin tuohon neuvoston ja komission tekstiin, ja meidän täytyy todellakin siitä pitää kiinni. Ja on äärimmäisen tärkeää myöskin pitää kiinni siitä, että meillä on käytettävissämme välineet Lissabonin sopimuksen kautta siellä on joitakin määräyksiä, varsinkin budjettiin liittyviä, joista muistutitte, varsinkin nämä valmistelemat välineet. Nämä institutionaaliset välineet ja perustuslakivälineet ja operationaaliset ovat Lissabonin sopimuksessa kyllä olemassa, mutta niitä on vielä käytetty. Eli jo tässä parlamentissa on jo vuosia mietintöjä hyväksytty ja me vaadimme, että Lissabonin sopimusta sovelletaan ja tässä on jo edistytty paljon. Tässä on pari pientä varaumaa tähän esitettyyn tekstiin. Hiukan epäilen mitä maksaisi, jos Eurooppa ei olisi mukana. En ole täysin mm, nyt mm, vakuuttunut tästä tiukkuudesta, jos Eurooppa ei lähde mukaan, koska Eurooppa ei ole koskaan ollut mukana tästä. Eli nämä näkymät, niihin liittyy tiettyjä ulottuvuuksia ja kustannukset. Eli kun nyt kaksi kolmasosaa Euroopan unionin kuuluvat amerikkalaisten ja toiset sitten kuuluvat Euroopan leirin, mutta tässä nyt ei ole mitenkään tätä otettu huomioon. Se, että mitä nyt sitten käytettäisiin. Joten minä uskon, että näiden kustannusten osuus, jos Eurooppa ei lähde mukaan, niin niitä on hyvin vaikea kvantifioida tai kvalifioida, joten tämä vaikuttaa tätä. Ja on vaikea nyt päästä siihen, että täytyy kyllä tätä mutuaalisuutta, tätä yhtenäistämistä edistää, kun ajatellaan esimerkiksi tutkimusta. No sitten toinen pieni asia, tämä liittyy eräseen käsitteeseen, e, integroitu eurooppalainen sotilaallinen joukko. Eli tässä nyt voidaan kyllä tuttu, esimerkiksi tukikysymyksissä voidaan kyllä yhdistyä kun ajatellaan operatiivisia joukkoja, niin en tiedä, kun ajatellaan nyt tätä päätöksentekoa, niin en tiedä, voisiko meillä olla tällaiset integroidut sotilaiset voimat, koska tässä täytyy myöskin näihin sääntöihin viitata, ja ne ovat hyvin heterogeeniset, hyvin erilaiset. Ovatko ne ranskalaiset, koska tässä päätöksenteko on erilainen ja sitten Saksassa parlamentti valvoo erittäin paljon. Joten uskon, että tämä olisi ehkä liian kunnianhimoinen, kun ajatellaan tätä koko mm, asiaa. Mutta nämä ovat ne kaksi pientä varaumaa, jotka jätän tähän. Olen tehnyt pieniä muutoksia, muutosehdotuksia, mutta tämä on kuitenkin erittäin hyvä mielestäni. Monsieur Kiitos edustaja Donja, edustaja Geijer. Vielen Dank, Herr Präsident. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kieltämättä olen kyllä huolissani tästä kysymyksestä. Budjetti, josta minä vastaan, niin siihen liittyen on sovittu ennakoivasta toiminnasta. Summat ovat vielä kohtuulliset, mutta jo tässä vaiheessa heräsi kysymys siitä, että tämä budjettikohta, johon äh, tämä pilottihanke kuuluisi, niin löytyykö sieltä riittävästi rahoitusta varten näitä varoja? No, varat löytyivät, mutta olen aika lailla huolissani sen suhteen, että mitä tulee ulko äh, AFET ja turvallisuuspoliittisiin valiokuntiin, niin sieltä tulee aina valiokunta-aloitteita, valiokunta-aloitteisia ehdotuksia, jotka tarkoittaisivat käytännössä politiikan laajentamista ja mitä tulee taas sitten yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan rahoittamiseen, niin nämä rahoitusehdotukset ovat kyllä aika lailla tuulesta temmattuja, jos nyt näin varovasti voi sanoa. Nyt olemme keskustelleet tästä arviostamme koskien MFF, ja olemme varmaankin kaikki samoilla linjoilla sen suhteen, että lisärahoitusta, lisätoimenpiteitä silmällä pitäen eivät vain ole nykybudjetissa käytettävissä. Ja eräät kollegat parlamentissa, jotka eivät joka päivä ole budjetin kanssa tekemisissä, niin he kyllä esittävät vaikka ja kuinka pitkälle meneviä lisärahoituspyyntöjä. Kollega Donjon totesi, tai ehkä itse puheenjohtaja Artui näin totesi, niin lähitulevaisuudessa, ehkäpä seuraavassa MFSS, no tarkkaa tietoa siitä ei ole, mutta joka tapauksessa ehdotus olisi sellainen, että 500 miljoonaa euroa menisi varustelututkimuksen, mutta rahaa ei ole käytettävissä. Jos katsotaan horisontti 2020 asetusta nykymuodossaan, niin siellä ei todellakaan anneta mahdollisuutta tämän tyyppiseen tutkimustoimintaan. Meidän pitää vain jäädä odottamaan uutta MFF ja tähän liittyy myöskin poliittisluonteinen kysymys. Eli nämä käytettävissä olevat tutkimuspoliittiset varat, vaikka se budjetti onkin aika lailla pieni, niin haluanko siitä uhrata 500 miljoonaa, eli 10-15 prosenttia kokonaispottinsista, niin haluanko pistää tämän puoli miljardia tällaiseen tutkimukseen? Eli jos joka käänteessä vedotaan siihen, että innovointia on tuettava, no tietenkin tämäkin asevarusteluun liittyvä tutkimustoiminta voi olla innovoiva ja varmaan onkin, mutta hyökkäysvaunu mikä hyökkäysvaunu, ei se siitä miksikään muutu. Joten herääkin kysymys, että pitääkö meidän todellakin puuttua tällä tavalla tähän toimintaan. Lisää rahat, no mikä ettei, mutta se pitää myöskin suoraan sanoa tässä tekstissä. Olen laatinut, arvoisa herra puheenjohtaja, tarkistuksen lausuntoon liittyen, jossa korostan tätä seikkaa sillä kaikilla kunnioituksella. Eli tämä muotoilu, jossa viitataan vain ainoastaan siihen, että puolustusrahastoon laitettaisiin lisää rahaa. Jos enemmistö on sitä mieltä, että tällainen varojen siirto toisen budjettikohtaan toteutetaan, niin mikä siinä, mutta minä poliittisesti vastustan sitä. Ja jos olemme sitä mieltä, että tutkimuspolitiikkaa, paisut, äh, sen budjettia paisutetaan 500 miljoonalla, niin sopii minulle. Mutta kyllä meidän täytyy täällä myöskin muistaa, että mitä tulee jatkorahoitukseen, tutkimuksen ja turvallisuuden osalta, niin jokainen esittää omia ehdotuksiaan, jotka perustuvat siihen, että olen radikaalimpi kuin edeltäjäni, niin haluan vielä enemmän, koska sillä voin osoittaa, että todellakin haluan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, joten kyllä meidän pitäisi nyt sopia marssijärjestyksestä, eli mitä tehdään seuraavaksi ja kuka on maksumiehenä, sillä olen todellakin huolissani sen suhteen, että jos parlamentissa ei riittävin, riittävän ajoissa sovi tai päätä marssijärjestyksestä, niin tässä voi käydä niin, että neuvostossa vain päätetään, että EU-budjetista varat otetaan ja tuskinpa täältä kovin moni löytyy, joka sanoisi, että kyllähän sitä rahaa riittää. Eli valiokunta-aloitteinen teksti voitaisiin laatia myöskin tähän puolustuspolitiikan rahoittamiseen liittyen. Minä uskon, että tällaista älykästä diskurssia kannattaisi aiheeseen liittyen käydä. Kiitoksia. Thank you. Edustaja Sarvalo. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on lyhyt kommentti. Olen täysin samaa mieltä yleisellä tasolla siitä, mistä puhumme Tämä on nyt todellakin viime hetki meille herätä ja pitää huoli omasta puolustuksestamme, mutta minulla on kuitenkin poliittinen huomio. Jos te tai kuka tahansa meistä on huolissaan transatlanttisesta linkistä, sillä minä olen. Minä tuen sitä todella tätä transatlanttista turvallisuuslinkkiä. Jos me olemme huolissamme siitä, niin meidän pitäisi olla varovaisia tämän yleisen äänensävyn kanssa, jota tässä nyt seuraavien kuukausien ja vuosien aikana käytämme, sillä tilanne on hiukan hauras, koska tiedätte, mitä Yhdysvalloissa tapahtui. Me emme halua nyt välittää sellaista viestiä amerikkalaisille, että olemme valmiita nyt hoitamaan oman puolustuksemme, sillä me emme todellakaan ole. Tämä on vain tämä poliittinen huomio tästä asiasta. Kiitos. Merci. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Donando. Niin, täällä, täällä puhuttiin jo ennen Trumpin valintaa tästä puolustuskysymyksestä ja puhuttiin siitä, että pitäisi tämä asettaa Euroopan tasolle ja Jean-Claude Junckerkin puhui eurooppalaisesta armeijasta. Ja nyt sitten todellakin halutaan mennä hiukan pidemmälle tässä asiassa. On hienoa, että tilanne on tällainen, vaikkakin Jens Geier on oikeassa. Kyse on myöskin budjettikysymyksistä. Euro- tämänhetkisen budjetin kanssa ei voitaisi kuvitella mitään todellista eurooppalaista puolustuspolitiikkaa. Tarvitaan ratkaisuja joko omat varat tai eh, tätä täytyy kuitenkin pohtia uudestaan. Vielä kerran haluan tervehtiä Myanmarin parlamentaarisen valtuuskunnan työvierailu, jotka ovat täällä paikalla. Puhemies Tutun Ei, joka myös on parlament, Myanmarin parlamentaarisen lakia valiokunnan puheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa. Lait, rahoitukset, laki ja rahoitus, niiden pitää toimia aina hyvässä yhteistyössä, jotta voisimme vastata meidän kansojemme ja koko planeetan yleishyödyllisiin tarpeisiin. Ei tässä nyt ole kyse budjetista. Tässä on kyse vain panostuksesta tulevaisuuden valmistelussa – ei tässä ole kyse nyt vuoden 2014-2020 budjetin raameista. Minä haluaisin kuitenkin vain korostaa, että tämä Lissabonin sopimus antaa meille mahdollisuuden joita ei käytetä tänä päivänä. Vielä edustaja Donjon. Niin, puheenjohtaja, tässä täytyy nyt täsmentää. Kyllä mm, korostan sitä, mitä herra Gair sanoi budjettiin epävarmuudesta, kun ajatellaan tulevaisuutta. Tämä on todella legitiimi huolenaihe, mutta parlamentin tietysti tarkastella kaikki mahdollisuudet ja valtioiden maksut ja budjetti, kaikki nämä ovat asioita, joista täytyy käydä keskustelua. Haluaisin vielä tässä puhua hiukan tästä terminologiasta. Tämä on hiukan hankalaa. Kyse tulee niistä kyse on niistä menoista, jotka liittyvät tutkimukseen. Eli nämä eivät ole mitään sotilaallisia tutkimuksia tai varusteluun liittyvää. Kun puhutaan nyt tutkimuksesta tässä yhteydessä, niin puhutaan esimerkiksi navigointijärjestelmästä lennokeille, puhutaan lääketieteellisestä tutkimuksesta taistelualueilla. Eli nämä ovat asioita, joita usein on esimerkiksi puolustusvirastossa käsitelty. Eli, eli ei tässä nyt ainoastaan näitä asemarkkinoita ole tarkoitus budjetista maksaa, vaan tämä on kompleksimpi, hyvin monimutkainen asia, kun ajatellaan tämän kaltaisten ohjelmien rahoitusta. Ja tätä keskustelua täytyy jatkaa. Kiitos. Nyt vastauksena herra Donjanille sanoisin, niin nämä edut liittyvät tähän strategiseen autonomiaan kansainvälisessä yhteydessä ja miten tässä nyt tilanne on kehittynyt. No sitten näistä varauksista, se, että pitäisi löytää sellainen muotoilu, jolla ne saataisiin poistettua. Jens Geier, niin emme nyt tämänhetkisestä budjetista löydä varoja jotka olisivat äh, sillä tasolla, että niitä voisimme käyttää. Mutta nyt täytyy valmistella seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Sitä täytyy ryhtyä pohtimaan. Ja todellakin äh, täytyy ajatella myöskin turvallisuus- äh, ja puolustusvaroja. Minulla on se mielessäni, että muissa maissa ajattelen tässä lähinnä Yhdysvaltoja, tut, sotilaisen tutkimuksen valossa e, e, etenevät siviilireksaloja. Eli tässä olisi tarkoitus auttaa siviilisektorilla etenemistä ja me varmasti olisimme väärässä, jos me emme haluaisi edetä myös tällä sektorilla tietysti pitää olla varovaisia. Otan huomioon edustaja Sarvamaan kommentit ja haluan sanoa edustaja Dinanolle, jos puhumme rahoituksesta, niin ehkä jonakin päivänä me voisimme toimia niin kuin me teimme kun pyrimme Ranskassa hajakeskittämään, kun siirrimme limusienin alueille toimivaltuuksia valtiovalta halusi siirtää resursseja, joita ei voisi oli käyttänyt samanlaatuiseen toimintaan, niin voitaisiin ajatella, että sotilassektorilla voitaisiin toimia samalla tavalla. Tämän kaiken nyt sanottua, niin voimme ehkä jäädä tässä vaiheessa tähän sanon, että tarkistukset pitää jättää ennen toukokuun 16. päivää kello, kello 10. Äänestämme tästä valiokunnassa 25. tammikuuta ja täysistuntoäänestys tapahtuu 13. maaliskuuta. Nyt minä joudun valitettavasti poistumaan tästä valiokunnan kokouksesta. Edustaja Manka vielä samasta asiasta. Herra puheenjohtaja, ihan lyhyesti. yhteisten puolustustoimien rahoitus. Me emme välttämättä tarvitse riitä lisää rahaa, vaan jäsenvaltioiden tulisi paremmin koordinoida toimiaan. Arvioiden mukaan voisimme säästää 135-180 miljoonaa per EU, euroa per vuosi. Ihan samoin kuin diplomatiossa, jos käytetään e- toimielinten rakennuksia, jos se voidaan jonne voidaan kokoontua eri diplomaatian kesken sen lisään, että rakentaisimme lisärakennuksia niin kuin Tokiossa tai Pekingissä, niin tässäkin voitaisiin tuntuvasti säästää, eikä meitä silloin epäiltäisi siitä, että on huonosti käytetty julkisia veronmaksajien rahoja. Nyt siirrän puheenjohtajan Noijan edustaja Sarvamaalle. Hän erittäin ystävällisesti suostui jatkamaan kokouksen puheenjohtamista ja annan hänelle näin tässä paikkan ja itse joudun poistumaan. Thank you. Okay, dear colleagues, let's move on. No niin, hyvät kollegat. Siirrytäänpä eteenpäin. Seuraava kohta esityslistallamme liittyy Euroopan talouspolitiikan äh, ohjausjaksoon. Kyseessä on vuotuinen kasvuselvitys 2017 ja esittelijä on edustaja Denano. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tämä mietintö tuli vähän kiireellisesti käsitellyksi. Sieltä kuitenkin voidaan poimia joitakin keskeisiä elementtejä. Tästä on jo keskusteltu täällä. Tänä päivänä talouden elpyminen on erittäin painava EU:ssa. Ja Euroopan parlamentin pitää toimia siten, että EU voisi ottaa itselleen käyttöön ne keinot, jotta se todella talous, talouskasvu nousisi hyvin jaloilleen ja lähtisi laukkaamaan hyvällä vauhdilla eteenpäin. Meillä pitäisi olla siis asianmukainen budjetti. Mehän olemme tästä jo keskustelleet ja todellakin ehkä nimenomaan, koska jos se olisi silloin painavampia. Meidän täytyy katsoa enemmän kansallisia budjetteja, keskinäistä resursseja. Mitä sitten tulee vakausmekanismiin. Eihän kukaan vastusta vakausmekanismia, mutta komissio itse on ruvennut vähän pohtimaan uudemman kerran tätä kysymystä, mutta jos puhumat siitä eurooppalainen puolustus, josta äsken puhuttiin, ja myös kansainvälinen yhteistyö, alueellinen tasapaino. Nämä kaikki asiat vaativat ehkä uudelleen tarkastelua, miten voisimme lähentyä niissä enemmän. Ne ovat keskeisiä tekijöitä mietinnössä, jos puhutaan ALVstä ja tekijänoikeuksista tässä on erittäin paljon jäsenvaltiolle sanomista, jotta ei väärinkäytettäisi alvevaroja. Eli keskustelujen myötä voimme taist- meidän pitäisi pystyä myös taistelemaan enemmän veronkiertoa vastaan. Ja ihan äskettäin on tullut se sille, että on 172 veronkiertotapausta Luxemburgissa LuxLeakin lisäksi. Tämä on aika huikea luku, jos ajattelemme 1442 tapausta Euroopassa. Tämä on ihan perustavaa laatua oleva meitä kaikkia koskettava ongelma. Jos puhumme ihan itsestään kasvusta, niin voidaan todeta, että se on riittämätöntä. Ja äh, työpaikkojen luomiseksi meidän keskeinen tavoitteemmehän on työpaikkojen luominen, jotta voisimme antaa nuorisolle tulevaisuuden näkymää pitää kannustaa investointia julkisella ja yksityisellä sektorilla, painotaan molempia sektoreita ja todellakin antaa PK-yrityksille enemmän merkitystä ja liikkumavaraa talouselämässä. Olen sitä mieltä, että äh, jos me rahapolitiikan hallitsemme hyvin, se on olennainen osa talouden kehityksessä. Se on tärkeä kohta, jota haluan painottaa. Haluan myös painottaa aihetta, joka on saanut meille me, me, joka on saanut meiltä paljon palautusta, ne ovat rakennerahastot. Makrotaloudessa meidän pitää ajatella mm, rakennerahastoja. Ei pidä vain ainoastaan vaan tukeutua makroekonomian periaatteisiin, että voitaisiin käyttää rakennerahoja. Tämä oli Espanjan ja Portugalin tapauksessa ihan hyvä, mutta siitä pitää puhua selkein sanoin ja olen sitä mieltä, että on olemassa myös ratkaisuja euroalueelle. Meidän pitää niitä kaikkia tutkia yhdessä. Olen tässä näin lyhykäisyydessään olen valmis ottamaan vastaan kaikki tarkistukset ja meidän valiokuntamme voi antaa ihan hyvän ja osuvan näkemyksen Euroopan talouden nykytilasta. Kiitos. Um, thank you, Kiitoksia, edustaja Denano. Nyt sitten voimme käydä keskustelua tästä. Edustaja Ali. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, Vuoden 2017 kasvuselvitys katsoo unionin taloudellisia prioriteetteja, keskeisimpiä niitä, ja antaa ohjeistusta jäsenvaltioille tulevaa vuotta silmällä pitäen investointien, rakenteellisten uudistusten ja fiskaalisen konsolidoinnin osalta. Tutkimuksessa kerrotaan, että positiivista kehitystä on ollut havaittavissa ja siltä pohjalta voimmekin todeta, että vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla olemme päässeet taloudellisen elpymisen tielle, mutta kasvuluvut ovat vielä potentiaalia alhaisemmalla tasolla, eli vaatimatonta, eli tulevien vuosien aikana kasvuluvut toivottavasti paranevat, mutta meidän täytyy katsoa, että ongelmana on investointien vähyys ja maailmankaupan heikkenevät luvut sekä kehittyvien talouksien aseman vahvistuminen. Tässä ei tietenkään voida huomioida kaikkia makrotaloudellisia seikkoja, jotka vallitsevat Euroopan unionissa. Tästäpä syystä haluaisinkin ottaa esille muutamia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa huomattavassa määrin yhteisön sisällä tapahtuvan kehitykseen, mitä tulee EUn investointiohjelmaan. Vaikka tulokset ovat positiivisia, niin silti me tarvitsemme uudelleen muokkausta. Näin pääsemme pidemmän aikavälin kestävän kasvun tielle ja investointien kasvamiseen siinä määrin, että kaikki jäsenvaltiot voivat tästä hyötyä. Mitä tulee Euroopan keskuspankin epätavanomaiseen rahapolitiikkaan, niin vaikka kuluttajahintojen kasvu on ollut alhaisempaa, niin silti inflaatio on tavoitteen alapuolella, joten tästäpä syystä ohjelmaa pitäisi jatkaa laadullisten rajoitusten osalta, mutta mikäli inflaatiotulokset ovat juuri siitä juonnettavissa, että ei olla oltu riittävän kunnianhimoisia, niin meidän täytyy ottaa käyttöön toisenlainen lähestymistapa. Ja mitä tulee pääomamarkkinoihin, niin meidän pitää päästä eroon tällaisen, tällaisten pirstaloituneiden pankkimarkkinoiden ongelmasta eroon. Me tarvitsemme integroidummat pääomamarkkinat ja se, saisi unionin sisällä varat liikkeelle ja neljänneksi, jotta voimme puuttua nuorisoon ja työttömyyteen, niin se edellyttää koulutuksen aseman ja ammatillisen koulutuksen vahvistaminen juuri nuorten näkökulmasta katsottuna kautta EU, jotta nuoret ovat kilpailukykyisiä työmarkkinoilla. He kaipaavat perus taitoja tietenkin, mutta myöskin teknisiä ja yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja nämä, näiden taitojen pitäisi olla mahdollisimman korkealla tasolla, jotta päästään kasvun tielle ja lisäämään työllisyyttä. Se edellyttää myöskin esteiden poistamista, jotka yritykset ovat kohdanneet. Me kaipaamme yksinkertaistettua ja uuden aikaista verotusjärjestelmää, jotta veronkierrosta päästäisiin eroon sitä kautta saataisiin riittävästi varoja jäsenvaltioiden että yhteisönkin käyttöön. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Maletic. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää. Haluaisin korostaa, että vuotuinen kasvuselvitys vuodelle 2017 on tärkeä poliittinen asiakirja ja myöskin toimii pohjana Euroopan talouden ohjausjaksolle, mutta se on tärkeä asiakirja ja tämä meidän täytyy ottaa huomioon. Kun ajatellaan kansallisia uudistusohjelmia, maakohtaisia suosituksia ja täytäntöönpano suunnitelmaa. Ja tästä syystä me tarvitsemme, tai meidän täytyy ottaa tämä enemmän huomioon. Jos me haluamme innovatiivisen Euroopan globaaliksi johtajaksi, emme voi toistaa vuosi toisensa jälkeen, että jäsenvaltioiden pitäisi tehdä rakenneuudistuksia ja finanssipoliittista vakauttamista. Tämä on tärkeää, mutta me tarvitsemme enemmän. Jos ainoastaan tuotamme maakohtaisia suosituksia, mikä toimeenpanne niitä, niin emme voi varmistaa kestävää kasvua. Näin ollen on tärkeää tehdä muutoksia siinä suhteessa, miten lähestymme kansallisten kasvuselvitysten tilannetta. Meidän täytyy identifioida käytännön ongelmia, joita nuoret, tieteilijät ja yritykset kohtaavat meidän maissamme. Monet heidän ongelmistaan liittyvät meidän tehottomuuteemme ja tämä on ongelma. Esimerkiksi Eurooppa on ensimmäisenä Euroopassa tai maailmassa, kun ajatellaan kiertotaloutta, mutta ne kuitenkaan ole vielä muuttaneet asetusta siten, että saataisiin aikaiseksi rajat ylittävää, sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Ja koska me olemme olleet näin hitaita, niin meidän ohitsemme mennään. Ja nämä innovaatiot karkaavat meiltä, joten meidän todellakin täytyy muuttua. Jäsenvaltioiden tasolla lainsäädäntö on hyvin epätasaista ja myöskin rajoituksia on hyvin erilaisia ja esteitä. Nämä ovat esteitä innovatiiviselle ratkaisulle ja korkean tason kestävälle kasvulle. Se, että ratkaisemme nämä ongelmat, Tämä pitäisi olla näissä poliittisissa asiakirjoissa enemmän läsnä, niin kuin tässä vuotuisessa kasvuselvityksessä. Tämä on äärimmäisen tärkeä meille. Haluaisin vielä lisätä jotakin EUn talousarviosta ja sen yhteydestä kansallisiin talousarvioihin. Niin Kun puhumme tästä, me tarvitsemme parempaa synergiaa, emme ainoastaan poliitikkojen ja olemassa olevien välineiden välille, vaan myöskin enemmän linkkejä, synergiaa jäsenvaltioiden budjettien väli niin, että EUn budjetista tulee lisäarvoa myöskin jäsenvaltioissa. Me haluamme muuttaa tämän kaiken jäsenvaltioiden tasolla. Jos todellakin haluamme yhtenäismarkkinat ja parempia ehtoja yrittäjillemme, meidän pitäisi tehdä yhteistyötä myöskin budjettiemme kohdalla. No, kysymys kuuluu, työstämmekö tätä todellakin silloin, kun puhumme vuotoista kasvuselvityksestä? pyydämmekö jäsenvaltioista yhteisiä ratkaisuja, jotka näkyisivät kansallisissa budjeteissa ja olisivat linkitettyinä EUn budjettiin. Onko vuotuisessa kasvuselityksessä 2017 viestiä kansallisiin budjetteihin? Onko tämä viestitty jäsenvaltioihin ennen kuin tämä vuotuinen kasvuselvitys esitetään. Tämä on asia, jota meidän tulisi pohtia ja pitäisi pyrkiä parantamaan tätä prosessia tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mikäli ei, muistuttaisin teitä, että tarkistusten määräaika on 9. tammikuuta ja äänestämme valiokunnassa 25. tammikuuta. Seuraava kohta liittyy saman aiheen työllisyys- ja sosiaalinäkökohtiin, eli talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, vuotoisen kasvuselityksen työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat esittelijä Liad Nihriada on pyytänyt, että tätä lykättäisiin, joten me käsittelemme tämän sitten joskus myöhemmin. Nyt sitten siirtyisin äänestyksiin. Edustaja Holmaer on pyytänyt että aloitamme kohdasta 13. Maahantulo- ja maasta lähtöjärjestelmän EES perustaminen kolmansien maiden kansalaisten maahantuloon ja maasta lähtöön sekä maahantulon epäämiseen – EUn jäsenvaltioiden ulkorajoilla liittyvien tietojen tallentamiseksi sekä EES-järjestelmän pääsyä laivalta tarkoituksessa koskevien ehtojen määrittämiseen. Olemmeko valmiita äänestämään? Ja tämä on ensimmäinen kertani, joten pyydän armoa. Saatan tässä tehdä virheitä. tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 23, 24 vastaan. Tyhjää. Minun täytyy tarkistaa tämä 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 27, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33. Tässä on suullinen tarkistus Asset Dltä. Haluaisiko joku lukea sen minulle? Aha, selvä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdanto-osan viitteet, kahdeksan, äh, johdanto-osan kappaleet, kahdeksan vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kymmenen, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten äänestetään yhtenä ryhmänä 13, 14, 15, 16, 17 ja 18. Eli 13-18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hy- hyväksytty. 21 on vedetty pois. Sitten viitteet 6 ja 7. 6 ja 7 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 11 vastaan, 0 tyhjää. Lausunto on hyväksytty. compromise. I've been awake this morning. So the next vote is item number nine, mobilize... Seuraavaksi äänestämme kohdasta 9 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönoto EGF, ESS, Comunidad Valencia Automotive Espanja. Esittelijänä toimii kollega Esteban Pons, mutta hän ei ole paikalla, mutta aloitetaanpas tarkistuksesta yksi. Toden totta, lähdetään artiklakohdista ensin ja sitten lopuksi vasta näihin johdatason kappaleisiin. Eli tarkistus kuusi puolesta vastaan epäselvä tilanne. Voisitteko selkeämmin nostaa kätenne puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Siis äänestysluettelo on muuttunut siltä osin, että me lähdemme ensin äänestämään näistä artiklakohdista. Eli me äänestämme johdantosa viitteistä lopuksi. Aloitetaan ensin artikloista. Seitsemän puolesta. Hyvä. Tässä on siis ehdotettu, että tarkistuksesta seitsemän äänestetään uudestaan, koska nyt jäi hiukan epäselväksi, miten tässä kävi. Eli tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt johdanto-osaan viitteisiin. Niin, opin tässä, että tämähän pitää tämä paperi ottaa pois tästä taskusta. No niin, tarkistukset 11 ja 12 yhtenä pakettina. Amendment 11. Tarkistukset 11 ja 12 yhtenä pakettina, eiköhän tämä tullut selväksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

Joistakin listoista ne löytyvät, mutta toisista taas ei. No niin, kompromissi kattaa 17 ja 19 tarkistukset. Uskotaan, että derogaation laajentaminen erityisesti pk-yritysten työntekijöiden hyväksi ja työntekijöiden huomioimiseksi, jotka ovat saaneet muita toimia, niin pitäisi tapauskohtaisesti huomioiden. Eli kaiken keinon yritetään varmistaa, että EGF-budjetteja ei käytetä vääristävällä tavalla hyväksi. Näinpä tarkoituksena on 250 työntekijälle antaa EGF kautta, kautta varoja ES Comunidad Valencias Automotiville. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ahaa, ilmeisesti tarkistus 20. Äänestystulos halutaan tarkistuttaa. Koneen äänestys alkaa. ja päättyy hylätty äänin 21, 11, 1 tyhjää. Sitten muutettu. Ai niin, niin, meinasi jo unohtua nämä johdantoosan viitteet. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hylätty kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin pääsemme muutettuun tekstiin ja sen äänes, siitä äänestykseen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Next is um, EU funds for gender sitten EUn varoja sukupuolten tasa-arvoon. Valmistelija Eider Rubial, haluaako sanoa mitään? Ei, joten suoraan äänestyksiin. Tarkistus 18. Puolesta vastaan. Otetaanpa alusta. Puolesta vastaan. Hylätty. No, tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Siis tarkistus 18. Äänestys päättyy ja hylättiin äänin 14-14. Hyväksytty 15-14 äänin, koska kollega Gairin äänestyskortti ei ole mukana. Tarkistus 19 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mielestäni. Tarkistus 20 raukea, 21 samoin. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen numero yksi. Puolesta äänet vastaa, äänet tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus kolme. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 37. Puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. 37. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 14, 13. 15, 13. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus kolme kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Ai, se raukeaa. Eli nelonen raukeaa. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksikko puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yhdeksikkö puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja muutettu teksti, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy 21 puolesta 5 vastaan, 22 puolesta 5 vastaan, kaksi tyhjää. Next is implementation report on... Seuraavaksi pääsemme Luova Eurooppa-ohjelmaa koskevaan täytäntöönpanokertomukseen. Valmistelijana toimii kollega Moody. Haluatteko käyttää puheenvuoroa? Ei halua. No niin, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, jos haluatte tarkistuttaa, niin tarkistetaan sitten. Koneäänestys alkaa, siis tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Please, I have to, I have to correct this. I have to correct this. I'm sorry, we have to reopen the votes. Valitettavasti meidän on aloitettava äänestys uudestaan, eli tarkistus kaksi, koneellinen äänestys alkaa. And the vote is closed and... Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta 12 vastaan, neljä tyhjää, hyväksytty. Eli tarkistus kolme oli kyseessä. Sitten viitonen puolesta vastaan, tyhjää. Voisitteko nostaa kätenne kunnolla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksikkö puolesta vastaan tyhjää ylätty. 12, 11, 11 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta A raukeaa. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestys koko lausunnosta. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty lukemin 25 kolme ja yksi tyhjääni. Seuraavaksi pääsemme kansalaisten Eurooppa-ohjelmaa koskevaan täytäntöönpanokertomukseen. Valmistelee toimii kollega Kristo Foru. Hän ei ole paikalla. Hyvä, joten tarkistuksella neljä aloitamme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ykkönen, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No, tarkistetaan. Hyvä. Kyseessä tarkistus viisi. It has been rejected. Hylätty lukemin 15, 12 ja yksi tyhjä ääni. Tarkistus 7. Puolesta Amendment number two. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistuttaa? Hyvä, koneäänestys alkaa. Hyväksytty lukemin 15, 12 ja yksi tyhjä ääni. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää ylät. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. It doesn't fall. Ei se raukea. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 16 kyseessä. Someone asked for a check, so I will check. Jos joku pyytää tarkistusta, niin silloin tarkistetaan. Hyväksytty lukemin 15.12. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 ja 20 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 23, 4 ja 5 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 1 esittelijän laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äh, anteeksi, hyväksytty. 27. No tarkistetaan koneellisesti. So it was rejected 15 to... Ylättiin lukemin 15.11. Kiitokset. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistukset 30 ja 31 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjä Hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta raukeaa, 36 siis raukeaa, 37, 37 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Ja näin pääsemme loppuäänestykseen. Muutettu asiakirja, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 21, 5 ja kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut valmistelijalle ja kaikille valmistelijoille. So item number 14. Kohta 14. Siirtopyynnöt. Kollega Fernandes. Can we Can we please have uh, a little bit more quiet? Thank Pyydän hiljaisuutta. Kiitos. Edustaja Fernandes, olkaa hyvä. The transfers. Pääluokka, komissio ja siirtopyynnöt. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on siirrot 31, 856, 8 euroa. Se tarkoittaa rahastoa, josta vastikaan äänestettiin hyväksytysti. Tässä on kyse maksusitoumuksista, jotka liittyvät rahoitusosuuksiin. Pyydän, että tämä siirto hyväksyttäisiin. So you want to do, you want to do the... Haluatte siis hoitaa tämän erillisenä kokonaisuutena. No, hyvä. Äänestetään tästä koneellisesti. Äänestys alkaa. One more vote. Okay. Yksi ääni uupuu. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava 36. Siirto 36 on myös siirto 7,5 miljoonaa maksumääräyksinä ainoastaan. Jos ajattelemme tätä vakautusvälinettä, jossa puhutaan ydinaseturvallisuudesta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä. Minä hyväksyn tämän. Ehdotan tämän siirron hyväksymistä. Siinä ei ole muuta lisättävää. Hyvä, äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty lukemin 17, 2 ja 1 tyhjä ääni. Ja sitten viimeisimpiin 37, 8, 9. 37, 38, 39 yhdessä on kyse kokonaisella vahvistamisesta 85 miljoonaa euroa sitoumusmäärärahoina humanitaariseen apuun Jordania syyrialaisille pakolaisille 20 miljoonaa Chadin järvialueen kuivuuden takia ja pakkosiirtojen takia 40 miljoonaa ja sitten ne reaktiot, jotka johtuivat E, ISISin hyökkäyksistä Mosulin kaupungin väestöä kohtaan. Eli ehdotan, että näistä kolmesta siirrosta äänestetään yhdessä. Ja haluaisin tässä nyt ilmaista hyvän onnen toivotukseni Pichai Pacha, joka on yksikön päällikkö, en tiedä hänen nimensä oikein. Hän lähtee pois koska hänellä on oikeus hyvin ansaittuun eläkkeeseen. Hän lähtee pois tämän kuun lopulla ja me kiitämme häntä sydämestämme hänen tekemästään työstä ja lykkyä tyköä jatkolle. La vote Äänestys alkaa. Le trois. Siis kaikista kolmesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Then, uh... Next is um, other sec- Näin pääsemme muihin pääluokkiin. Kollega Depre. Uh, oui, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen siirto, joka on tämmöinen keräilysiirto, joka oli, koskettaa parlamenttia. C8 2016. Siihen on kerätty kaikki määrät, joita oli käytetty, 30 mil- 53,5 miljoonaa, se on ihan linjassa sen kanssa, miten on tehty muiden vuosien aikana. 2015 oli 71 ja sitten 74, 73, eli nämä kaikki tullaan kohdentamaan Adenauer rakennuksen käyttötarkentamistarkoituksiin. Minulla oli muuta lisättävää, eli ehdotan tämän hyväksymistä. So let's do that electronically. No niin, koneellisesti. Äänestämme tästä. Edustaja Manka. Kiitos, puheenjohtaja. Totta kai me äänestämme näiden siirtojen puolesta. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Mutta kun ajatellaan budjetin luonnostelua, niin siinä vaiheessa me totesimme, että tämä olisi 70 miljoonaa, mutta nyt puhutaan 53,5 miljoonasta ja me olemme hyväksyneet muita siirtoja aina 5,5 miljoonan asti. Tämä on uusi 60 miljoonaa ja täällä on muitakin siirtoja, jotka puhemiehistö hyväksyi suoraan. No, he saavat näin tehdä, mutta tässä nyt kadotetaan kyllä avoimuutta ja tämä lähestymistapa, kun ajatellaan budjettiluonnosta, ei ole mitenkään avoin. Miksi emme sisällyttäisi näitä etukäteen siten, että voisimme antaa nämä varat etukäteen käyttöön niin, että meidän ei pitäisi joutua maksamaan sitten korkoa. Me voisimme säästää tällä tapaa, koska tähän mennessä tässä nyt ei ole mitenkään oltu malleja tässä budjetin luonnostelussa. Muita puheenvuoropyyntöjä ennen äänestystä? Hyvä, äänestetään. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 18.2 äänin. Yksi tyhjä ääni on annettu. Edustaja Depre 25 artiklan mukainen siirto, olkaa hyvä. Toinen siirto liittyy tuomioistuimeen. INF 8 kautta 2016 on kyse 2,5 miljoonaa siirrosta. On kyse palkkauksista ja korvauksista, jotka siirretään postiin 2001. Nämä määrärahat ovat käytettävissä sen takia, että eräs tuomari ei astunut virkaansa tänä vuonna ja näin ollen voimme uudelleen kohdentaa näitä, eli olemme laajentaneet tätä mm, myös niin kuin, mm, tuo, tuomioistuusrakentamisen käyttöön nämä varat. En tiedä, pitäisikö tästä äänestää. Well, are there any objections to this? Vastustaako joku? Tässä ollaan vähän äärirajoilla määrärahojen siirroissa. Ei tästä pidä äänestää. If there are no... no jos kukaan ei vastusta, niin tämä hyväksytään. Äh, Seuraava on tilintarkastustuomioistuin V kautta AB-13 kautta T16, onko se siirrosta 320 miljoonan euron siirrosta, jonka tarkoituksena on rahoittaa uutta hanketta, hanketta se on hank, mm, uusi hanke, 132 miljoonaa. Ei tämäkään ole ongelmallinen ja ehdotan, että tästä, tätä ei vastusteta, koska mielestäni siitäkään ei välttämättä pidä äänestää. Well, but I have to ask anyway, if there... No, kuitenkin pitää kysyä, että vastustaako joku. Eipä näytä olevan, joten hyväksytty. No, jatkan seuraavaksi Euroopan ulkosuhdepalvelulla, joka ehdottaa joka tarkoittaa miljoonaa 300 000 euroa, joka tulisi pääasiin, joka olisi erityisesti palkkoja ja palkkauksia, se siirrettäisiin budjettikohdalle, jota tullaan rahoittamaan sen avulla, että voidaan paremmin öö, paremmin turvata tiedotusvälineiden toimintaa, eli voidaan silloin turvata paremmin tiedotusvälineiden kryptinen turvallisuus. Mielestäni tästäkään ei pidä äänestää. Hyväksytty ja seuraava. Viimeinen kohta, alueiden komitea. Tässä on kyse muutoksesta siihen suunnitelmaan, jonka tarkoituksena on muuttaa neljä virkaa määrä, määräaikaista AD-virkaa väliaikaisiksi AD6-viroiksi, mutta että kuitenkin noudatetaan artiklaa 50, kun puhutaan henkilöstöihin sovellettavista palkkaus- ja virkasuhteista. Ehdotan, että tästä äänestetään. I don't see any objections. Kukaan ei vastusta, joten hyväksytty. Kiitokset. And, uh, the last, uh, item that... Ja viimeinen asiana meidän piti äänestää kiinteistöpolitiikasta, mutta pyyntöjä ei ole esitetty, joten äänestykset päättyvät tähän. Ja seuraavaksi järjestetään yhteinen kokous talousarvion valvontavaliokunnan kanssa talousarvion sovellittavista varanhoitosäännöistä. Se alkaa puolelta, eli keskeytämme istuntomme kello 12 asti. Kiitoksia.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

Welcome to the joint... Tervetuloa budjettivaliokunnan ja budjettivalvontavaliokunnan yhteiseen kokoukseen. Me käsittelemme tänään äärimmäisen tärkeää asiaa, varainhoitoasetusta, ja me käymme keskustelun nyt tämän asetuksen tarkistamisesta. Annan puheenvuoron välittömästi yhteispuheenjohtajallemme, talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajalle Madame Gresslelle. Ja, vielen Dank für diese gemeinsame... Paljon kiitoksia tästä yhteisestä kokouksesta. Jatkossa tarkoituksena on tällaisia yhteiskokouksia järjestää useamminkin, sillä mehän sovimme, että 55 kohdan mukaisesta työjärjestyksestä kokoustamme yhdessä, keskustelemme yhteisistä asioista, mutta minä vastaan talousarvosta arviosta ja kollega Ashworth on sitten koko puun puolelta yhteisesittelijänä mukana. Nyt tilanne on seuraavanlainen. Puheenjo- valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa 22.11. hyväksyttiin yhteinen päätös toimivaltuuksien jaosta toimi- valiokuntien välillä. Siihen liittyen on yhteisymmärrysmuistio laadittu. Siihen tehtiin myöhemmin muutos, koska ITRE ja TRAN pyysivät muutosta toimivaltuuksien jakoon, mutta se liittyy vain niihin osioihin koskien omnibus-tekstiä, jota valiokunnat ovat käsitelleet. muistio on sihteeristön käytössä ja se tullaan lähettämään jäsenille mitä pikimmiten. Mitä tulee muistion sisältöön, niin Omnibus-osio käsittelee tai kattaa kaksi osiota, eli ykkönen liittyy sääntö 55 ja sitten kakkososio 15 alakohtaisen asetuksen muuttaminen. Eli ykkönen osio Regi Emple Agri ja Itre sekä Tranvaliokunta. valiokunta ovat 54 artiklan mukaisesti mukana ja käsittelevät toimivaltuuksiinsa liittyviä omnibusasetuksen osioita. Valiokunnilla on normaalin menettelyyn verrattuna 54 artiklan mukaisesti erityisvaltuuksia, eli 54 plus plus plus sääntöä sovelletaan. He vastaavat toimi näistä tehtävistään yksinomaisilla toimivaltuuksilla ja ne hyväksytään, päätökset hyväksytään ilman äänestystä. Kolmikanta neuvotteluissa nämä valtu- valiokunnat johtavat neuvotteluja ö, yksin ja me tulemme myöskin tapaamaan sääntöjen mukaisesti ja sään, säännöllisesti. Ja siitä tuloksista raportoidaan kaikille puheenjohtajille johdonmukaisuuden vaalimisen nimessä. Budjetti ja koko puheenjohtaja sekä esittelijät kuuluvat tähän neuvotteluvaltuuskuntaan. Yritämme nivoa kaikki tekijät yhteen mahdollisimman hyvin ja on tietenkin selvää, että 53 artiklan mukaisesti lausuntoja voidaan laatia ja niistä äänestetään taas vastuuvaliokunnissa. Myöskin budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta voivat esittää omat lausuntonsa omnibusasetuksen niihin osioihin liittyen, joista vastaavat muut valiokunnat. Eli nyt edessä on meitä kahta koskeva aikataulutus. Kohesio-foorumi tapaa ensi kertaa ensi maanantaina. Tervetuloa vaan, jos kiinnostaa. Ihan alustavina tietoina kerrottakoon seuraavaa. Kontissa järjestetään työpajaa helmikuun lopussa luonnos jätetään 9. maaliskuuta ja se menee maaliskuun lopussa käännösosastolle ja sitten jälkeenpäin siitä keskustellaan eri valiokunnissa ja mehän järjestämme silloin vielä yhteisen kokouksenkin. Toukokuun alussa järjestetään yhteinen äänestystilaisuus ja toivottavasti kolmikantaneuvottelut saadaan päätökseen ennen kesätaukoa. Syyskuun alussa, mikäli kaikki menee hyvin, niin kompromissiteksti voidaan budjetti- ja talousarvion valvontavaliokunnassa hyväksyä ja mennä täysistuntoon hyväksyttäväksi, jotta ensimmäinen ensimmäistä 2018 uudet määräykset voisivat astua voimaan. Tammikuussa 2018 komissio aikoo esittää talousarvioasetuksen uudistusehdotuksen. Eli aina kun uudistuksia tehdään, niin uusia uudistuksia on tulossa. Tämä on tiukka aikataulu, mutta vain ainoastaan sitä kautta voidaan varmistaa, että tällä tukikaudella voidaan saada vielä jotain aikaiseksi. Joten tästäpä syystä toivoisinkin, että kaikki valiokunnat tekisivät oman lausuntotyönsä ripeästi. Tiedän, että tämä menettely saattaa johtaa halukkuuteen jättää komission ehdotukseen tuhansia tarkistuksia. Se ei olisi hyvä lähestymistapa, mutta emme tietenkään voi vastustaa sitä. Mutta niin kauan kun käy, pidetään aikataulusta kiinni, niin mikä siinä, mutta jos aikataulu lähtee repeämään, niin silloin täytyy tietyt osat jättää kokonaan käsittelemättä. Mutta jos haluamme vaikuttaa nykyiseen rahoituskauteen tai tukikauteen, niin meidän on pidettävä kiinni esitetystä aikataulusta. Se vaan on näin. Mitä tulee tähän uuteen lähestymistapaan, niin me yritämme totuttautua siihen – Parlamentti tulee tietenkin puoltamaan mahdollisia yksinkertaistamisehdotuksia, mikäli niitä ehdotetaan. Minä ja yhteisesittelijä olemme sopineet, että kollega Ashworthkin vielä käyttäisi tähän liittyen puheenvuoroa, joten Richard, olepas hyvä. <clears throat> Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Hienoa saada olla yhteisesittelijä kiitoksia budjettivaluilta valiokunnan jäsenille, että he luottivat minuun, että sain tehdä tämän työni. Muutama asia tähän, mitä Ingeborg juuri sanoi. Hän viittasi juuri siihen tosiasiaan, että monet vali- valiokunnat ovat mukana tässä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on äärimmäisen monimutkainen yritys, mitä tässä nyt pyrimme tekemään. Ja hän on ehdottanut, että miten voimme tässä jatkaa johdonmukaisesti. Mutta tämän vihollinen tulee aina olemaan aika. Meillä on kunnianhimoinen ohjelma ja me puhuimme siitä, että saisimme mietintöluonnoksen kesätaukoon mennessä. Tämä on hyvin kunnianhimoista ja se on kyllä täysin saavutettavissa, mutta se kuitenkin pohjautuu muiden hyvään tahtoon ja yhteistyöhalukkuuteen ja äh, kiitokset näistä ehdotuksista tähän johdonmukaisuuteen liittyen. Mutta haluan tässä kuitenkin vedota myöskin muiden valiokuntien ihmisiin korostaakseni sitä, että tämä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma ja tarvitsemme kyllä sitten apua kaikilta, keneltä sitä voimme saada. No viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille se, että ikään kuin tämä olisi jatkuva aihe, äh, kun ajatellaan sitä, että miten minä tähän nyt suhtaudun, niin kyse on yksinkertaistamisesta. Se on yksi lippulaiva poliitikoista äh, valiokunnalle tällä hetkellä ja tuen sitä ja äh, rohkaisen myöskin siihen mahdollisimman paljon, mutta vaarana on kuitenkin se, että sitten äh, me ikään kuin kadotamme sen laajemman asian, johon tässä pyrimme, joten pyytäisin että kaikki pitäisivät tämän mielessään ja mielellään kuulisin kommentteja sidosryhmiltä ja muilta kollegoilta siihen liittyen, että miten tämän voimme saavuttaa. Mutta kiitokset ja todellakin odotan sitä, että jatkamme yhteistyötä tämän asian parissa. Kiitoksia paljon. Ja herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Niin, ei se välttämättä helppo ole vaikea tekstin osalta päästä yhteisymmärrykseen ensimmäisen käsittelyn yhteydessä havaitsimme, että teksti ei ole mitenkään helppo, joten meidän täytyy komission kanssa olla kunnianhimoisia. Eli että me vielä voimme viilata sanamuotoja. Ensimmäinen tapaaminen yhdessä komission kanssa on jo järjestetty. Siellä esitimme jo joitakin kommentteja. Niin kollega Walbrook, nämä olivat vain tällaisia epävirallisia kokousasiakirjoja. Kyllä parantamisen varaa muotoilujen suhteen on olemassa. Virkamiehet, jotka näitä käsittelevät, niin eivät joudu sitten vatvomaan tekstien kanssa kovin pitkään. Mutta kun näin on hankalasta ja monimutkaisesta tekstistä on kyse, niin kovinkaan vähäiseen kunnianhimoon ei ole varaa. Kiitoksia. Siinäpä kaikki, herra puheenjohtaja. Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, samanaikaisesti esittelijä ja yhteisesittelijä. Nyt sitten Voimme käynnistää keskustelun. Edustaja Mankka ensimmäisenä. Ďakujem, äh, pán predseda. Kiitos, puheenjohtaja. Yritän nyt sanoa muutaman sanan liittyen menettelytapaan ja sitten muutamaan sisällöllisenkin kohtaan ottaisin kantaa. Jos haluamme saada aikaiseksi säästöjä ja parantaa yhteistyötä toimielinten välillä, ja me olemme jo vuosia puhuneet tästä aiheesta, meidän täytyy saada kaikki toimielimet mukaan. Jos henkilöstö ei ole motivoitunutta, niin ei voida säästöjä saada aikaiseksi. Jos on tällaista ylijäämäkapasiteettia, niin se pitäisi antaa kaikille, kaikkien toimielijöiden käyttöön. Ja me sitten käyttäisimme näitä palveluja, mutta meidän täytyy saada joitakin kannustumia tähän mukaan niin, että voisimme motivoida heitä tekemään näin. No mitä tulee aikatauluun? Regi- ja agri-valiokunnat tarvitsevat enemmän aikaa. He eivät varmasti saa kantaansa aikaiseksi e- ennen tammikuuta. Me voisimme antaa heille lisäkuukauden, että he voisivat tämän asian hoitaa. No sitten toinen asia, budjettisääntöjen yksinkertaistaminen, se kyllä varmastikin vaikuttaa kustannus, kustannusten leikkaamiseen. Ja voimme tehdä kaiken nopeammin ja myöskin vähennämme tässä virhe, virheiden määrää, mutta meidän täytyy oppia enemmän – niistä syistä, mitkä liittyvät tämänhetkiseen hitaaseen täytäntöönpanoon, koska tämä aiheuttaa paljon kuluja ja me tarvitsemme enemmän tietoja tähän ja sen myöskin on varmastikin äärimmäisen tärkeää, kun pyrimme nyt justeeramaan näitä sääntöjä. Yksinkertaistaminen on mahdollista siten, että vähennetään näiden ylimääräisten tarkistamisten määrää. Me emme tarvitse niin paljon valvontamekanismeja. Tämäkin aiheuttaisi säästöjä ja myöskin yksinkertaistaisi toimeenpanoa. Meidän pitäisi myöskin pyytää tutkimuksia, kun ajatellaan, että nämä tällaiset ylimääräiset valvontatoimenpiteet eivät olisi tehokkaita. Meillä voisi olla todisteita tälle ja tällaisten havaintojen lukumäärä voi olla niin pieni, että näitä ylimääräisiä kustannuksia ei voida perustella. No sitten se yhdistettäisiin investointi- ja rakennerahastojen määrärahat, jotka rahoitettaisiin esiristä. Me tiedämme, että Esirin tulisi olla lisärahasto, jonka tarkoituksena on tarjota varoja, määrärahoja silloin, kun muut mahdollisuudet eivät ole mahdollisia. Koska näin Euroopan unioni voi saada näitä takeita. Enkä ole tästä syystä täysin varma tästä komission lähestymistavasta, jossa halutaan nämä molemmat rahastot yhdistää. Tämä on asia, jota en näe samalla tavalla. Seitsemän vuoden monivuotisessa rahoituskehyksessä ja nyt pyrkimyksessämme tarkistaa sitä, haluamme varmistaa sen, että kaikki ylijäämää, jota meillä saattaa olla esimerkiksi sakkojen takia, meidän pitäisi käyttää sitä siten, että emme joudu justeeraamaan jäsenvaltioiden osuuksia. Joten tässä on hyvin paljon avoimia kysymyksiä Ja voimme puhua tästä yksityiskohtaisemmin sitten myöskin menettelytapojen osalta, mutta on kuitenkin tärkeää tässä pidentää tuota aikataulua, jotta muut valiokunnat, kuten esimerkiksi Regi ja Agri, saavat riittävästi aikaa saada aikaiseksi hyvän lausunnon. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Geier. Ähm, Paljon kiitoksia. No minulla ei ole niin paljon kokemusta aiheen tiimoilta kuin Ingellä, mutta viimeksi kun käsittelimme asiaa, niin toimin varjoesittelijänäsi ja kollega Mulder vastasi Alden toimista ja me keskustelimme rattoisasti muiden toimielinten kanssa ja neuvottelimme meille tärkeistä asioista. En ole nyt perehtynyt asiaan sen kummemmin, mutta ihan poliittinen arvio, jota kaipaisin sinulta, Inge. Jos katsotaan näitä vanhoja ongelmia, parlamentin toiveita ja uusia ongelmia, jotka olemme tunnistaneet komission ehdotuksesta, onko ne huomioitu tai onko sinulla infoa sen suhteen, missä määrin neuvostosta löytyy halukkuutta korjauksiin? Muistan, rahoitusvälineisiin liittyvät keskustelut, ei siinä puusta pitkälle päästy, tietoa ei ollut juurikaan tarjolla, nyt on kerätty jo kokemusta ja voidaan sanoa, että kaikki ei ole vielä kunnossa, ainakaan sellaisessa niin hyvässä kunnossa kuin mitä luvattiin vuonna 2013 ja 2014 ja mitä valvontaa tulee, sekään ei ole toteutunut niin hyvin. Eli miten komissio on tähän reagoinut, onko se reagoinut riittävässä määrin sinun mielestäsi? ja haluaako neuvottelu, neuvostokin neuvotella asioista meidän kanssamme. Sitten toisaalta taas kollega Artui viittasi näihin talousarviosatelliittikysymyksiin. Ne sitovat yhtäältä eurooppalaisia varoja, mutta toisaalta taas parlamentaarinen valvonta varojen käytöstä on ikään kuin hävinnyt. Sitten kolmas kysymys, tämä tulosperusteinen budjetti. Onneksemme komission jäsen Georgieva on panostanut tähän, eli tuloksellisuutta halutaan parantaa. No ja jännäksi menee, katsotaan millä tavalla se näkyy sitten varsinaisessa ehdotuksesta. Ja sitten viimeinen asia, eli jatkuvasti meidän peräänkuuluttama jäsenvaltioiden tilivelvollisuus. Energisesti taistelimme tämän puolesta, mutta vedimme kyllä vesiperään, joten herääkin kysymys, että otammeko tämän asian uudemman kerran esityslistalle. Minä ainakin haluaisin, että otettaisiin, mutta en tiedä, onko sitä mitään hyötyä. Tässä oli lukuisia kysymyksiä esittelijälle. En näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä. Aha, otetaan vielä edustaja Tarant. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. olen haltioitunut siitä, että nyt pyrimme tähän, lähtemään tähän urakaan, jotta saamme yksinkertaisempia sääntöjä aikaiseksi, mutta mielestäni olisi myöskin tärkeää, kun ajatellaan tätä monimutkaista prosenttia, siinä on useita valiokuntia ja eri eurooppalaisia toimielimiä, että meidän ei pitäisi unohtaa oikeudenmukaisuutta, kun sääntöjä tehdään jotta prosessin kaikille osapuolille annettaisiin samat oikeudet. Ne toimivat paremmin kuin yritämme tässä jotenkin ajaa joidenkin etuja tietyissä kohdissa. Eli todellakin tuen tässä pyrkimyksessä yksinkertaistaa ja myöskin saada aikaiseksi oikeudenmukaisuutta tässä lopputuotteessa. yritän olla mahdollisimman paljon mukana, sillä budjettivalvonta, ihmiset ja budjetti-ihmiset, no, no, monissa henkilökohtaisissa tapauksissa tässä on päällekkäisyyksiä, eli tämä voisi olla tehokas prosessi, jos laitamme pilkun oikeaan kohtaan. Muistan, että varmaan, että Chingis Khan, kerran kun yksi hänen kenraalista lähetettiin kuolemaan, hän kirjoitti kirjeen, että pardons not to be executed, mutta siinä siis siitä puuttui pilkku, eli meidän täytyy kyllä muistaa laittaa tuo pilkku oikeaan kohtaan. Kiitoksia. Minäkin laitoin itseni puhujaluetteloon aivan lyhyesti tässä kohtaa. Yksi asia, johon haluaisin kiinnittää aivan erityistä huomiota. Ja tämä on asia, joka on mielestäni tehtävissä tässä varainhoitoasetuksen tarkistamisessa. Ja kyse on näistä tileistä, valvonnasta ja maksuista, koska tämä on viesti, joka tulee hyvin selvästi eurooppalaisilta viljelijöiltä. Haluaisin korostaa tätä, että meidän todellakin täytyy saada jotakin konkreettista aikaiseksi tässä tarkistuksessa. No, en nyt halua sanoa, että epäonnistumme, mutta tämä on asia, jonka täytyy todellakin olla mukana – koska viesti on niin vahva, se mikä sieltä viljelijöiltä tulee. Tämän halusin lisätä, mutta ehkäpä edustaja Gressle haluaa tässä vastata kysymyksiin ja kenties herra Ashworthkin haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Niin ei turhia odotuksia, hyvät kollegat. Tämä uudistus ja omnibus ratkaisevat vain muutaman ongelman. Toivottavasti ne ratkaisevat. Eli kyse ei ole lainsäädännön täysremontti. Eli tulos yksinkertaistaa tilannetta, mutta herää kysymys, että kenen näkökulmasta katsottuna yksinkertaistaa. Se mitä sanoin, Eli me voimme yksinkertaistaa asiaa siltä osin, että ristiriitaisuudet määräyksistä poistetaan, jos katsotaan alakohtainen ja lainsäädäntö- ja budjettikysymykset, niin siinä on olemassa ristiriitaisuuksia, niitä voidaan karsia, mutta se, että onnistuuko se, kun katsotaan tätä valittua formattia, eli että näin monet valiokunnat ovat mukana, no sanelemana, no en tiedä ratkeako se, mutta ei tässä kannattaisi kaikista luopua, sillä onhan hyviäkin tuloksia saatu aikaiseksi. Jos katsotaan tätä omnibusia, niin komissio on kyllä sooloillut aika lailla. Siis melkoista viestintää ja melkoista mainonta on tehty, mutta ehkäpä on liikaakin luvattu komission puolelta. Kollega Manka, valiokunnilla on sama aikataulu kuin meillä, eli teidän homma pitää olla maaliskuuhun maaliskuun loppuun mennessä valmiina, mutta teillä on vähemmän työtä kuin meillä. Me olemme hankalammassa asemassa, sillä meidän täytyy lukea ja työstää hyvin paljon, eli meillä on kaikista vähin aikaa, vähiten aikaa käytettävissä vas- valiokunnilla taas paljon enemmän. Mutta minä teen kaikkeni, yritän yhdessä Richardin kanssa saada hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta ei se ainakaan helppoa tule olemaan. Ja sitten Jens, esitit kyllä arvokkaita kysymyksiä, sillä nämä ongelmat, jotka ovat e-, e-, edessämme, kollega Manka, niin vähemmän valvontaa totta, näin se on, mutta me haluamme tehostaa valvontaa. Tilintarkastustuomioistuinhan aina toteaa, että valvonta on puutteellista, ja jos puutteellista valvontaa täydennetään lisäpuutteellisella valvonnalla, niin se ei tuo yhtään mitään mukanaan. Eli meidän täytyy muuttaa tätä ketjua siten, että viranomaistahot joutuvat tehostamaan työtään ja että nämä tiedot, joita heiltä löytyy, niin huomioidaan myöskin käytännön työssä. Joten minä yritän kokemustemme perusteella jotain hyvää saada aikaiseksi. Parlamentille tärkeänä pidän seuraavaa. On aika lailla yllättävää. En tiedä, muistako Jens sitä, nämä ö, määräaikaiset kasvut. Mehän sanomme kolme, komissio oli vastaan. Ja nyt komissio lisäsi tähän vielä 12, joten laajensi tätä entisestään No tästäkin pitää keskustella, miksi näin tehtiin, koska jossain vaiheessa ei tarvita laisinkaan budjettia, kun jatkuvasti voidaan käyttää tätä 12 osa järjestelmää. Mitä tulee rahoitusvälineisiin yksinkertaistamista on havaittavissa, mutta tulokset ovat olleet aika lailla huonoja, mutta me emme oikein tiedä vielä tässä vaiheessa, että millä tavalla nämä uudet lainsäädäntömuutokset vaikuttavat rahoitusvälineisiin. Tarkkana tulemme olemaan, katsotaan mitä ehdotetaan, minkälaisia ristikkäisviittauksia, mitä vaikutuksia tällä tulee olemaan. Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että tarkoituksena on päästä rahaa, rahoista nopeammin eroon, mutta tämä patenee ainoastaan komission valvontavelvoitteita vähennetään. Todetaan vain, että kansainvälisten järjestöjen tekemät tarkastukset ja niiden tulokset hyväksytään sellaisinaan. No, se sopii minulle, mutta en tietenkään voi aina hyväksyä sitä, että jos meillä on perusteltuja tarkastuspyyntöjä, niin miksi ei niin voitaisiin tehdä? varsinkin jos skandaaleja pukkaa. Mutta eikä tämä asia ole hoidettavissa. Sitten jäsenvaltioiden tilivelvollisuus, omnibus-yhteydessä sitä aspektia on parannettu. No kyllä, meidän täytyy siihen vielä puuttua. EFSillä on, tai Esirillä on oma asetus käytössään. Ja sitten tämä satelliittikysymys. Se, että se pitäisi ottaa uudestaan huomioon ja mitä budjetin ulkopuolisia asioita tässä on mukana, kyllä, pitää paikkansa. Komissiohan on toiminut osittain vaatimustemme mukaisesti, mutta vain osittain, joten kyllä tässä täytyy vielä jatkaa työtä, eli tehdä tiukkaa kädenvääntöä neuvoston kanssa. Ne, jotka toimivat varjoesittelijöinä, niin heidänkin pitäisi uhrata jonkin verran aikaa tähän kädenvääntöön. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Ashworth. Kiitokset kollegoille näistä kommenteista. Ne ovat erittäin hyödyllisiä mielestäni. Ja nyt ensiksi puutun tähän edellisen kommentin. No meillä voi olla kyllä ongelma odotusten suhteen. Emme nyt tässä aio keksiä kaikkea uudestaan, eli siitä tässä ei ole kyse. Mutta se, miten me voimme nyt vaikuttaa ja se suunta, mihin täytyy lähteä, on tämä asetuksen selkeys, kun ajatellaan budjettiprosessin hallinnointia omassa järjestelmässä, mutta erityisesti se, että luemme kuluttajaystävällisemmän menetelmän niin sanotusti jäsenvaltioissa. No sitten tämä yksinkertaistaminen, ja olen täysin samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. Olen saanut samoja viestejä viljelijöiltä. Olen itsekin, mutta saan tällaisia viestejä jatkuvasti perheeltäni. Niin olen täysin samaa mieltä, että haluamme saada me haluamme oikeudenmukaisuutta ja myöskin suhteellisuutta ja otan nämä kyllä mukaan, ne täytyy jotenkin saada tähän. Mutta kuitenkin varoituksen sanaa, koska meidän täytyy saada aikaiseksi herkkä tasapaino sen välillä, mikä on helposti saatavissa ja se, mikä sitten so- soveltuu tähän. Emme voi tässä kaikkia esteitä poistaa. Ja kun ajatellaan tätä vuotuista tilintarkastusta, niin tässä kansalaiset ovat sitä mieltä, että mennään ikään kuin taaksepäin ja sitä ei voida hyväksyä. Eli tämä tasapaino on hyvin hankala, joka meidän täytyy saada aikaiseksi, mutta ymmärrän erittäin hyvin puheenjohtajan kommentit. No Jens Geier viittasi tähän tulosperusteisen budjetoinnin. Se, eli tässä on helppo puhua tulosperusta budjetoinnista, mutta jos ei täysin tiedetä, että mitä tässä nyt pyritään saavuttamaan ja mikä tuo tulos tai tavoite on, niin ei siinä sitten ole mitään substanssia sen taustalla. Olen siitä samaa mieltä. Ja sitten vielä viimeinen asia liittyen aikatauluihin, mitä herra Mankka sanoi. No tämä on aina tämän mietinnön vihollinen. Se, että pyritään sanomaan, että no aika on enemmän, mutta tilanne muuttuu huonosta vielä hankalammaksi ja tavoitteemme on kyllä erittäin kunnianhimoinen. Mielelläni puhun yhteisesitellen kanssa tästä, että miten voimme tätä hiukan sopeuttaa, mutta kuitenkin toistan vetomukseni kaikille valiokunnille, että meidän täytyy todellakin tehdä yhteistyötä, jotta saamme tämän oikea-aikaisesti sitten vietyä päätöksen. Kiitos. Thank you. Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Komissio. Thank you very much, Chair. I just want... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Onnittelut parlamentille tästä tehokkaasta toiminnasta. Nyt neuvoston pitää toimia samalla tavalla – ja yhdessä on löydettävä toimiva aikataulutus, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen kesään mennessä. Kiitokset näistä hyvistä kommenteista. Ihan lyhyesti muutama sananen näihin kommentteihin liittyen. Olemme yhtä lailla samaa mieltä, että ex post tehokkaita valvontatoimenpiteitä tulee käyttää, eli kustannustehokkaita tarkastuksia ja single audit-järjestelmää on käytettävä mahdollisuuksien mukaisesti. Mikäli ei, niin silloin me katsomme toisia ratkaisumallia. Yksi tärkeä asia, jonka haluaisin ottaa esille, kun huomioidaan mitä neuvostossa saa asiasta sanottu. Tämä on tärkeä yksinkertaistamisen väline, mutta toinen tavoitehan on joustavuus joustavuus säilyy komission näkökulmasta katsottuna tärkeänä asiana ja mitä tulee sitten käyttämättömien sit, äh, maksumäärärahojen rahojen käyttö ja ylijäämän käyttö ja niin poispäin. Ymmärrämme toki, että neuvottelusta ei tule helppoja, mutta tuemme teitä niissä. Sitten satelliittikysymykset, jotka budjettiin liittyen on luotu. Me yritämme saada niihin järjestystä uuden otsakkeen kautta. Katsotaan, sopiiko se kaikille, mutta ainakin tällainen ehdotus järjestelyksi on esitetty. Sitten yhteinen vastuu ja jäsenvaltioiden tilivelvollisuus. Meidän mielestämme tässä vaiheessa ei ole paikallaan lähteä tätä yhteisvastuuta ja uudelleen muokkaamaan, sillä kausi on vielä kesken, joten pidettäköön tämä seuraava MFF mielessä silloin, kun näitä määräyksiä lähdetään uudelleen muokkaamaan. Mutta olemme ehdottaneet tärkeitä muutoksia eturistiriita kysymyksiin liittyen. Sitten nämä rahoitusvälineet me yritämme parantaa tilannetta, emme lähde muokkaamaan sitä kokonaan uuteen uskoon. Me yritämme kuitenkin pitää tärkeimmät asiat mukana. Siinäpä kaikki tältä erää. Kiitoksia. Kiitos. Tulkit lähtevät tasan minuutin kuluttua, joten ehdottaisin, että esittelijät puhuvat erittäin lyhyesti puoli minuuttia yhteensä, jos on jotakin sanottavaa vielä tähän lopuksi. Yes, niin, koska tulkinnat ovat täällä. Niin, oli mielenkiintoista kuulla, että mitä nämä sanat ovat. Oikein hyvää joulua kaikille. Loistavaa. Ja sitten vielä yksi asia. Seuraava kokous on mahdollisesti Strasbourgissa maanantaina 12. joulukuuta. Tämä riippuu puheenjohtajan yhteisen selittelyn eh, Olbrechtin ja Tomasin vierailusta neuvostoon, joka on siis paraikaa käynnissä. Ja, ja nyt sitten meillä on drinkki varapuheenjohtaja Georgievan kanssa, kun hän, hän lähtee täältä. Tämä tapahtuu tuossa ulkopuolella.